haluaisin kiittää teitä siitä, että sain tilaisuuden lyhyesti kuvailla ja vetää yhteen tämän keskustelumme pää, pääkohtia tämän kuulemistilaisuuden lopuksi. Maailmahan muuttuu nopeasti. Koko tämä lahjoittaja vastaanottaja ideologia ei enää oikein istu tähän globaaliin kontekstiin. Muutamat lähivuodet tulemaan olemaan aivan olennaisen tärkeitä, kun me ajattelemme uutta globaalia kehitysstrategiaa, me uutta kehitysstrategiaa paremman maailman saamiseksi. <clears throat> Paino, painopisteen siirtyminen vuosituhannen eh, tavoitteista kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat huomattavasti tehokkaampia keinoja mm, eh, epätasa-arvon, köyhyyden ja ympäristöpoliittisten eh, vääryyksien oikaisemiseksi kumppanu yhdessä yhteistyössä muiden lahjoittajamaiden kanssa <clears throat> voimme valmistautua paitsi kotonun jälkeisiin haasteisiin AKT-maiden ja Afrikan osalta erityisesti myös sen lisäksi Euroopan union kykenee nousemaan ja kohoamaan koko prosessin keskiöön. <clears throat> Tällainen universaali kehityspuitteisto on edessämme maailmanlaajuisesti sekä meille että kumppaneillemme. Tehtävänä on globalisaation valtavirtaistaminen ja, ja ylipäätänsä hallitseminen. Sehän on näiden keske, kestävän kehitystavoitteiden keskiössä. keskiössä. Hyvät ystävät, kollegat, odotan innostuneena yhteistyötä kanssanne näiden painopisteiden tiimoilta. Tiedän, että yhdessä voimme kasvattaa Euroopan globaalia solidaarisuutta. Solidaarisuus, joka ilmenee siinä, että Eurooppa on jatkuvasti maailman polttopisteissä mukana niin, että kansalaiset siitä kaikkialla hyötyvät. Kiitos tästä ja jään odottamaan yhteistyötä tulevaisuudessa kanssanne lähitulevaisuuden, lähivuosikymmenen kehitysyhteistyötä tehdessämme. Kiitos. Um, thank you, Mr. Mimitsa. Just a reminder now what's going to happen next. Vaan muistetaan, mitä seuraavaksi tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Koordinaattorit kokoontuvat nyt ja laadimme arviointikirjeen. Tämä kokous pidetään suljetuin ovin, siis kyllä, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minulla olisi pyyntö. Twitter Twitterissä on valitettu siitä, että internet ei ole toiminut tässä talossa niin, että tätä ei ole voitu seurata, niin että toivon, että seuraavaan kuulemiseen tilanne on parempi. I, heard the same about interviewing. Kuulin samaa. Ihmiset voineet kuulla niitä kysymyksiä. No palataan tähän asiaan. No kaikki, jotka eivät ole koordinaattoreita, pyydän teitä poistumaan salista. Ja sitten alamme arvioimaan joten puheen, valiokunta puheenjohtajat ovat mukana ja sitten tehdään tämä päätös. Kiitoksia kovasti huomenna kello 18 toinen kuuleminen meidän valiokunnassa. Meillä on nämä myöhäisillan ajat, joten huomenna jatketaan kello 18. Kiitoksia tulkeille, mutta jatkamme tässä ihan kohta.